Ja eilisen eh, päivän eh, pöytäkirja ja tekstit ovat olleen jaettu. Onko kyllä mitä niitä vastaan? Ei, joten siis pöytäkirja on hyväksytty. Ensimmäinen kohta tässä esityslistallamme on